Bene. Buongiorno. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitellaanpa kokoustamme. No niin. Ensimmäisenä kohta on esityslistan hyväksyminen. Sehän on teidän kansioissanne, jos kenellekään ei ole mitään huomattamista. Voimme hyväksyä esityslistan ilman muutoksia. Sitten muutama puheenjohtajan ilmoitus. Ensinnäkin huominen kokous 19. maaliskuuta iltapäivällä alkaakin poikkeuksellisesti myöhemmin 15.30 eteenpäin. No, tästä lähetetään kuitenkin sähköposti kaikille kollegoille, siis valiokunnan jäsenille, että voidaan tästä heille kertoa, jos eivät nyt ole ehkä läsnä. Siis aloitamme 15.30 siitä syystä, että meillä on ensin puheenjohtajakokous, joka on avoin kaikille jäsenille. Sehän kestää 15.30 alkaen kello 14. Meillä valiokuntamme kokous puolestaan alkaa siis 15.30 ja ehkä päättelemme seitsemän nurkilla. Siis huomenna tiistaina 19. maaliskuuta. Tämän lisäksi meillä on esityslistaan tullut pieni muutoskin. Nimittäin kohta 7 on vaihdettu kohdan 19 kanssa. Chichesterin lausuntoluonnoksesta keskustellaan 19. maaliskuuta, siis huomenna äänestyksen jälkeen. Toijan asiasta käsitellään puolestaan iltapäivänä huomenna myös osuuskuntien panos kriisin voittamisessa. Ja sitten kohta 9 on siirretty 24. 5. huhtikuuta. Silloin keskustellaan myös Pytikofferin kanssa ja talousarvosta 2014 ja mitä on saavutettu kolmikantaneuvotteluissa. Sitten kohta kolme esityslistalla pöytäkirjat 20. helmikuuta. Sekin on teille toimitettu. Ja jos ei tähän ole mitään huomauttamista, niin voimme pitää sitä hyväksyttyinä. No niin, sitten kohta neljä esityslistalla, nimittäin yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä. Tässä meillä esittelijänä on Veila Kovas. Hän saakin puheenvuoron. Sen jälkeen saavat puhua varoja. Esittelijät, olkaa hyvä. Herra Kovas, viisikö minuuttia vai? Viisi minuuttia. Uh, on the third. Kiitos, hyvät kolme kollegat. 3. helmikuuta 2012 neuvosto päätti kuulla Euroopan parlamenttia artiklan 7 nojalla Euraton sopimuksessa. Tarkoituksena oli tehdä ehdotus neuvoston asetukseksi, jolla luodaan yhteisön järjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän luomiseksi. Asetus liittyy perusturvanormeihin silloin, kun on kyse työntekijöiden suojelusta ja suurennoisen suojelusta. Sen vuoksi Euratom-sopimuksen luku kolme on tässä peruspohjana, oikeastaan perustana, erityisestikin artikla 32. Tässä korvataan kansalliset rekisteröinti- ja raportointijärjestelmät silloin, kun on kyse aineiden kuljettajista, ja tilalle tulee yhtenäinen järjestelmä. Asetuksen täytäntöönpanon pitäisi toimia siten, että hallinnosta taakkaa kevennetään ja samalla kuitenkin pidetään kiinni korkeasta säteilysuojelun tasosta. Esittelijänä pidän hyvänä komission nyt tekemää ehdotusta. Tämä helpottaa kuljetuksia EUn alueella ja varmistaa näiden rajoitteista näiden paremman valvonnan. Olen tehnyt kuitenkin parannuksia tekstiin. Jotta saisimme aikaan tasapuolisen tilanteen kaikkien kuljettajien kohdalla, kansalliset viranomaiset saavat tehtäväkseen varmistaa, että kriteereistä pitää kiinni ja rekisteröintisertifikaatit ovat yhdenmukaisia ja rekisteröintijärjestelmä on harmonisoitu. Internetin välityksen saa suuntaviivoja ohjeistusta sen osalta, kuinka suhtaudutaan ongelmaseikkoihin. Sähköiset allekirjoitukset ja muut tekijät tulevat tässä rekisteröintijärjestelmän mukana voimaan. Tarkoituksena luoda täysin toimiva ja vahva kunnon järjestelmä ennen kuin asetus astuu voimaan. Lisäksi tiedon jäsenvaltioiden välille ja kansanviranomaisten välille ja rekisteröintijärjestelmien välille tullaan luomaan niin, että voidaan helpottaa rajatylyttäviä kuljetuksia. Tässä pitäisi noudattaa olemassa olevia direktiivejä ja määritelmiä, ehdotamin määritelmiä ja normeja, erityisestikin silloin, kun on kyse IAEAn standardeista. Radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa tarvitaan joitakin lisätoimia silloin, kun on kyse lastin purkamisesta ja pakkaamisesta, lastaamisesta, koska ei ole täysin selkeää vielä, mitkä kaikki toimet kuuluvat tämän asetuksen toiminta-alaan tai piirin Rekintöllisten järjestelmä täytyy hoitaa siten, että 96-29 direktio otetaan käyttöön. On täysin voimassa niin mukaan luettuna niin viisi muuta Euroopan liittyvää direktiiviä, kun on kyse työntekijöiden suojelusta, turvallisuudesta, radioaktiivisen jätteen kuljettamisesta ja radioaktiivisen polttoaineen, käytetyn polttoaineen kuljettamisesta ja muista radioaktiivisista lähteistä. Tarkoituksena on estää altistuminen ionisoiville säteilyille silloin, kun on kyse näistä toimenpideistä. Lisäksi harmonisoidaan valvontaa EUn jäsenvaltioiden kesken. Kun kuljettaja hakee rekisteröintilupaa tai lupaa, silloin kuljettajan aiempi historia otetaan huomioon ja pyritään välttämään kaikin keinoin vääristymistä ja väärennöksiä. Miksi direktiivi on niin suppea soveltamisalaltaan? Miksi tämä koskee pelkästään ilmakuljetuksia, mutta ei merikuljetuksia? Silloin kun on kyse merikuljetuksista ja ilmakuljetuksista näitä koskevia järjestelmiä on jo olemassa. Nämä ovat siis tämän järjestelmän ulkopuolella. Tässä on kyse muista kuljetuksista kuin näistä kahdesta. Komissiolla on mahdollisuus myöhemmin laajentaa tätä soveltamisalaa niin, että kaikkein sopivimmat kuljetusmuodot tulevat mukaan sen toiminta-alan. Minä katson, että tämä on kaikkein tehokkain tapa hoitaa asia kuntoon ja tämä saadaan kaikki nopeimmin täytäntöön, vaikkakin todennäköisesti ilmaliikenteen kuljettajilla on kaikkein, ilmaliikenteen harjoitan kaikkein vahvin pankin järjestelmä jo olemassa. Uuden järjestelmän tarkoituksena yksinkertaistaa rekisteröintijärjestelmää, jotta käyttöön enemmän avoimuutta. Lisäksi poistetaan esteitä kilpailu, kilpailun kohdalla, se on kun on kyse rajoitetaan kuljetteista, mutta kuitenkin turvallisuus- ja terveyskysymykset ovat kaikkein päällimmäisenä. Vaikutusarvio, joka koskee tätä asetusta, tullaan laatimaan komission puolella kaksi vuotta sen jälkeen, kun asetus on astanut voimaan. Ja lopuksi vielä minä katson, että kuljettajien pitäisi voida hyvin helposti ja nopeasti ajantasaistaa itseään koskevia tietoja ilman, että se tulee liikaa hallinnosta taakkaa. Kiitoksia, edustaja Kovac. Seuraavaksi Karins. Hän korvaa Marineskun varjo esittelen kolme minuuttia. I'm speaking on behalf of... Uh, ja siis puhun Marian Marineskun puolesta. Olen kiitollinen tästä esityksestä. Keskitetty järjestelmä Euroopassa radioaktiivisten asi- aineiden kuljettaja on hyödyllinen ja siinä voidaan myös pyrkiä suolemaan kansalaiseen jonisoluta säteilyltä. Haluan kysyä komissiolta, miten turvallinen tämä sähköinen järjestelmä on, mitä takuita meillä on, että kolmannesta maasta tuleva hakija, kuljettaja, joka haluaa tulla meidän alueellemme, noudattaa myös EU-standardeja. Miten käy, jos sellainen jäsenvaltio, jonka alue jonka alueelle menee ensin ja kuitenkin hakemus on kolmanteen maahan. Tai jos join maassa evätään lupaa, vaikka meillä on tunnustettu rekisteröinti olemassa ensimmäisessä läpikulkumaassa. Kolmas kysymys. Mitä takuita on EUn kansalaisille tarjolla niin, että luvan saanut kuljettaja on turvallinen ja kuljetusolosuhteet noudattavat sekä EUn että jäsenvaltioiden lainsäädäntöä koko kuljetuksen ajan? Varsinkin jos ajatellaan eli korkeapitoista radioaktiivista aineesta. Grazie. Kiitos. Edustaja Vidal Quadras. Kiitos puheenjohtaja. Tämä asetusehdotus osoittaa selvästi tavoitteen, joka EU on itse itselleen itse ottanut, kun puhutaan ydinenergiasta ja kun puhutaan turvallisuuskriteereistä yleensä. Mitä tässä nyt halutaan luoda? eurooppalainen rekisteröintijärjestelmä kuljettajille, jotka kuljettavat radioaktiivista aktiivisia aineita, jotta saadaan niiden määrä ja toiminta selkeämmäksi ja turvallisuustoimenpiteet, joita he käyttävät työssään. Samanaikaisesti jäsenvaltiot voisivat valvoa helpommin tämän kaiken toteutumista radioaktiivisten aineiden kuljetus turvallisuusnormien toteutumista ja samalla meillä, meidän pitää myös muistaa, miten henkilöstö altistuu säteilylle. Me, meillä on myös tässä haasteita sisämarkkinoille. Tässä nyt on ehdotetaan erilaisia menetelmiä, jotka ovat toimineet yhtään samanaikaisesti. Jäsenvaltioissa nämä aineet liikkuvat toisesta toisin. Jos meillä olisi toimiva järjestelmä, joka toimisi koko EU-ssa, niin silloin me voitaisimme vähentää kustannuksia ja byrokratiaa, ja se olisi hyvä kaiken kaikkiaan tämän sektorin taloudellisen toimin, taloudelliselle toiminnalle, jotta tämä tulisi todeksi. Meidän täytyy samanaikaisesti, kun siis kun tämä eurooppalainen rekister, rekisteröinti toteutetaan, silloin pitäisi poistaa jotakin kansallisia järjestelmiä, koska muuten meillä tulisi taas päällekkäisyyttä ja lisää byrokraattista toimintaa, eikä tässä sitten vaikuttaisi loppujen lopuksi juuri mitään. Pientä täsmennystä kaivattaisiin kriteereisiin jotta voimme, saisimme tämän rekisteröintiin sertifioitua todella hyvin. Tässä viittaan Euratomiin 9729, jossa puhutaan työntekijöiden perusturvallisuuden turvaamisesta ja direktiivi 2018 puhutaan vaarallisten aineiden maantiekuljetuksesta. No, nämä ovat tietenkin direktiivejä. Sitten tässä puhutaan, että on myös täytäntöpano säädöksiä ja siellä tarvita ehkä vielä tarkempia ehtoja, joskus poikkeavatkin. Siksi tämä näkökohta on pidettävä mielessä nimenomaisesti. Olen aivan varma, että esittelee kyllä sen huomioikin omassa lausunnossaan. Grazie, Kiitos, Vidal Quadras. Jordan seuraavaksi. Hvala lepa, predsedujoča. V odboru en... Kiitos, puheenjohtaja. Ympäristövaliokunnassa olen laatinut lausuntoa tähän mietintöön tai aion laatia. Ja toivottavasti kaksi valiokuntaa tässä puhutaan yhteen hiileen ja saavat aikaan yhtenäisen rekisteröintijärjestelmän. Pohjaehdotus on ihan hyvä. Tässä todettiinkin jo, että turvallisuutta voidaan parantaa uuden ehdotuksen kautta ja samalla hallinnollinen taakka keventyy ja rajat ylittävät kuljetukset helpottuvat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että erinäisiä esteitä voidaan poistaa kuljetusten tieltä silloin, kun on kyse rajatyttävistä kuljetustoimista. Lainsäädäntöä yhdistet, yhtenäistetään. Yhtenäinen järjestelmä tarkoittaa sitä, että jokaisella jäsenvaltiolla ei ole omia normejaan enää, vaan pikemminkin on yhtenäiset säännöt, samat säännöt kaikille. Muuten järjestelmä ei voisi toimia ja luottamusta ei voitaisi tähän järjestelmään luoda myöskään. Epäluottamusta liittyy tänäkin päivänä hyvinkin paljon kansalaisten mielissä näihin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin. Tässä todetaan, että mikäli palvelun tarjoaja ei täytä tiettyjä kriteereitä, silloin viranomaisten tehtävän on ryhtyä toimenpiteeseen tätä kuljetusyritystä vastaan liikenteenharjoittajaa vastaan ja vaatia, että muutoksia tehdään, mikäli kuljetuksissa on jotakin ongelmia. Muuten tämä yrittäjä ei saa enää toimia tällä alalla ennen kuin tietyt ongelmat on saatu korjattua. Ja tämä pätee kaikkiin tämän alan kuljettajiin. Hallinnolliset toimet ja toimijat saattaa olla, että joitakin epäkohtia tulee ilmenemään viranomaisten taholla. Siksi täytyy ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien ja ongelmien välttämiseksi. Aikarajoista täytyy keskustella myöskin siitä, milloin komissio raportoi tilanteesta parlamentille sitten, kun järjestelmä on otettu käyttöön. Minulla on jotenkin avoimia kysymyksiä vielä mielessäni. Ensimmäinen kysymys. Pitäisikö tämän järjestelmän päteä kaikkiin radioaktiivisen säteilyn aiheuttajiin? Silloin kun on kyse sotilassa puolen radioaktiivisista laitteista ja aineista ja kustannuksista, joita saattaisi syntyä näiden valvonnasta, taikka lääke, lääketieteen tarkoituksen käytetyt aineet ja muuta. Mitä, mihin kaikkiin tämä koskee, tämä direktiivi tai asetus? Kiitos. Onkohan komissiosta joku, jota tästä voisi jotain lausua? Olkaa hyvä. Prego. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myönteisestä lähestymistavasta meidän ehdotukseemme. Jos ajatellaan tärkeimpiä Euratom-sopimuksen laisia direktiiviä turvallisuuden kohdalla, niin siellä saadaan perusnormit suojelua varten, kun on kyse työntekijöiden terveydestä ja ajatellen laajemminkin väestöä, ettei tule säteilyä. Jonisoivaa säteilyä. Se koskee kaikkia toimintaa, jossa on olemassa vaaraa jonisoivasta säteilystä. Tämän direktiivin mukaan kuljetus edellyttää käyttää raportointia ja jopa on käytössä lupamenettely. Meidän ehdotuksemme asettaa raportointi- ja lupamenettelyjärjestelmän perusnormeissa yhtenäisiin puitteisiin niin, että meillä on yhtenäinen rekisteröintijärjestelmä, joka on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tällainen lähetystymistapa no, auttaa myös yksinkertaistamaan menettelyä, kuten jo kuultiinkin. Näin pitäisi keventää myös hallintorasitetta kuljettajien harteilla. Päästäisiin esteen myös esteille alueelle tuloon. Ehdotuksen ytimenä on sähköinen rekisteröintijärjestelmä kuljettaja varten. Täällä tulikin joitakin kysymyksiä sille tämän tiimalle valitettavasti. Valitettavasti me emme voi tätä saada käynnistettyä ennen asetuksen hyväksymistä. Kyse on talousarvomenettelystä. Eli rahat voidaan käyttää sitten, kun asetus on hyväksytty. No, jotta saisitte jotain käsitystä me kustannuksista, niin arvioimme, että tällä haavaa se olisi miljoonan euron luokkaa. Totta kai asiantuntijamme ja informaatikkomme pyrkivät saamaan aika mahdollisimman turvallisen järjestelmän rekisteröintiä varten. Rekisteröinnissä on vaiheittainen lähestymistapa ja ehdotettua asetusta noudatettaisiin kaikkiin kuljettajiin, jotka kuljettavat radioaktiivista ainetta unionin alueella. Tai jos sitä tulee kolmannesta maasta meidän alueellemme. Totta kai EU-ulkopuolisten kuljettajien lupahakemuksia pitää syynätä ihan yhtä tarkkaan kuin hakemuksia unioninkin kuljettajilta sitä ei noudateta meritse ja ilmateitse kuljetettavia radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa. Tämäkin tuli esille täällä nimittäin, että meillä on jo ilmakuljetuksia varten aika pitkälle viety järjestelmä olemassa. No sitten nämä turvakysymykset, niin meillähän on olemassa jo lainsäädäntöä olemassa asetus, joka liittyy radioaktiivisten aineiden lastaamiseen. Ja siitä on myös neuvoston direktio, joka liittyy valvontaan ja seurantaan radioaktiivisten jätteen ja polttoaineen kuljetuksessa. Nämä säädökset ovat jatkossakin voimassa. Nämä säädökset tämä oli muuten yksi kysymyskin, takaavat myös sen, että meillä on tarjolla turvallisia kuljetuksia unionissa. Monissa puheenvuoroissa tuli esille myös yhdenmukaiset kriteerit rekisteröintiä varten. Tämä on vielä työn alla, myös neuvostossa työn ryhmässä, joka käsittelee atomikysymyksiä. Se on vielä siis vireillä. Me yhdessä jäsenvaltioiden kanssa olemme nyt miettimässä, miten tämä voitaisiin hoitaa. Olisimme kovasti kiitollisia myös esittelijälle, että hän pitäisi tätä yhtenä tärkeimpänä seikkana, eli että saataisiin rekisteröintiä varten kriteereitä ja Me voimme toimittaa kyllä kaikkia mahdollisia tietoja myös esittelijälle, mitä nyt olemme jäsenvaltiosta saaneet. Totta kai kriteerissä täytyy välttää se, ettei kilpailulle tule vääristymiä. Me uskomme kuitenkin, että lopullinen tavoite on sellainen, että kyllä se on vaivan väärti, että saadaan yhdenmukaiset järjestelmät rekisteröintiä varten. Näin kuljettajat voivat myös tarjota rajat ylittäviä kuljetuksia radioaktiivisille aineille mahdollisimman turvallisesti, ehkä jopa turvallisemmin kuin aiemmin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kovacs, loppusanoja varten kolme minuuttia. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzásolásokat különös Kiitoksia kollegat näistä puheenvuoroista. Működni, és meg fogjuk találni azokat a Toteaisin, että meillä on hieman erilainen lähestymistapa tähän ongelmaan. Jäsenvaltioiden kannanotot täytyy ottaa huomioon, tänä nähdäkseen komissio voi hyväksyä meidän näkemyksen niin ikään. Köszönöm szépen figyelmüket, jó munkát kívánok mindenkinek. Grazie, kollega Kovács. Kiitoksia, kollega Kovács. Ja sitten vielä ajat. Lausunto luonnos ja sen tarkastelu 13. toukokuuta. Ja sitten 16. päivä puolelta päivällä määräaika tarkistuksen jättämiselle. Ja ehkä voimme jo äänestää niistä 19. ja 20. kesäkuuta ja sitten heinäkuussa täysistuntoäänestys. Tämän jälkeen Karinsin lausunto. Ei kun niitä onkin kaksi. Niitä käsitellään yhdessä. Kohdat viisi ja kuusi. Eli Kaarin saa myös kaksi verran aikaa. No olkaapa hyvä. Sul punto 5, sul punto 6. Kohdat 5 ja 6. Eli siitähän sovittiin, että ne käsitellään yhdessä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Yritän puhua aivan lyhyesti vain. Moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastukset ovat ovat tällainen herkkä aihe. Ehkä ei niinkään meidän valiokunnassamme kuitenkaan. Olen tavannut eri henkilöitä ja kuullut eri tosiasioita ja lukuja. Olen ollut kuulemisessa mukana ja katsonut, et, huomannut, että kaikki, jotka katsovat tätä tulos, tilastoja, lukevat tilastoja omalla tavallaan, niin tämä on melkoinen sekasotku koko tämä asia. Omassa mietinnössäni olen esitän jotenkin tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin uskon, että se, kuinka usein ajoneuvo täytyy katsastaa ja pitäisikö, pitäisikö traktorit, jotka kulkevat 40 tunnissa, ottaa tähän mukaan. Tämä on erittäin herkkä kysymys, varsinkin brittiviljelijöiden keskuudessa. He kaikkein äänekkäimmin pistävät kampoihin. Tämä on pikemminkin liikenneasian, liikennevaliokunnan asia katsoa näitä turvanormeja sinänsä ja tilastojen tulkintakysymystäkin voitaisiin työstää siellä. Sen sijaan omassa mietinnössäni olen keskittynyt enemmänkin niihin seikkoihin, jotka minun mielestäni voisivat helpottaa yhteisen ei edun ajamista, varsinkin on silloin, kun on kyse matkamittareista. Matkamittareita useinkin peukaloidaan silloin, kun myydään vanhoja autoja. Noin 50 prosenttia matkamittareista ei pidä paikkaansa nämä lukevat. Kukaan ei oikeastaan tiedä, paljonko matkamittarissa oli kilometriä edellisenä vuonna, mutta mikä tätä tietoa voitaisiin välittää sähköisesti, tämä helpottaisi kuluttajien asemaa ja poistaisi epävarmuutta. Ja tähän liittyy myöskin turvallisuuskysymys. Se, kuinka monta kilometriä ajoneuvolla oikeasti on ajettu saattaa hyvinkin paljon vaikuttaa siihen, miten turvallinen ajoneuvo on. Joten katsastukset ja tätä koskeva mietintö. Tässä olen keskittynyt juuri matkamittarilukemiin ja siihen, että tämä tieto pitäisi toimittaa sähköisesti. Olen lukuisissa tarkistuksissa peräänkuuluttanut tätä. Tämä on kaikkein tärkein seikka tämän mietinnön yhteydessä. Sitten tämä toinen mietintö, joka liittyy hyötyajoneuvojen tarkastuksiin tienvarsitarkastuksiin, kun rekkaa pysäytetään ja varmistetaan, että normeja on noudatettu. Yksi ongelma, joka tähän liittyy Euroopassa, on se, että eri puolilla jäsenvaltioita tai eri jäsenvaltioissa on erilaisia normeja silloin kun on usein tekniset tarkastukset ja katsastuksista, mikäli ajoneuvo tarkastetaan jäsenvaltiossa A, ja sitten katsotaan, että se on silloin, se sillä voi ajaa. Sitten saattaa olla toisessa jäsenvaltiossa samainen ajoneuvo katsotaan sellaiseksi, että sitä ei voi käyttää liikenteessä. Sitten jäsenvaltiossa C puolestaan katsottaisiin, että tämä auto ei kerta kaikkiaan kuulu tieliikenteeseen. Se menee katsastuksesta läpi. Tarkoituksena on nyt helpottaa yhteisten tulkintojen aikansaamista siitä, millainen ajoneuvo on. siellä siellä voidaan liikkua teille ja millainen ei. Varsinkin Keski-Euroopassa on hyvin paljon kauttakulkumaita ja niiden kautta kulkee monia ajoneuvoja, jotka peräisin muista jäsenvaltioista näiden kannalta. Tämä on tärkeä kysymys, varsinkin kun me halutaan tietää, mikä tämän ajoneuvon status on alkuperämaassa. Meillä on joitakin muita jäsenvaltioita, jotka ovat Euroopan äärialueilla. Tämä ei tietystikään niin suuren suuri kysymys tai ongelma. Tässä mietinnössä olen omaksunut hyvin samantyyppisen lähestymistavan Uskon, että Euroopassa me tarvitsemme tiedonvaihtoa enemmän, sähköistä tiedonvaihtoa. Komissio ehdottaa, että kuljettajien pitäisi saada, serti, pitäisi olla sertifikaatti fyysisesti kädessään, mutta tämä sertifikaatti pitää tehdä saatava, sa, sertifikaatin täytyy olla saatavilla sähköisesti. Järjestelmän täytyy olla yhteinen, tietoa täytyy voida vaihtaa. Uskoakseni tämä loisi paremman pohjan sille, että luotaisiin yhteisiä normeja Tämä menee hieman soveltamisalan ulkopuolelle. Komission kertomuksessa todettiin tiettyjä seikkoja. Siellä viitataan jo, siellä on jotakin artikloita, joissa viitataan syrjimättömyyteen silloin, kun ajoneuvoja katsastetaan alkuperämaassa. Niin ikään ehdotan joitakin muutoksia sen osalta, mitä tapahtuu, kun tarkastaja pysäyttää ajoneuvon tien varten ja katsotaan, että ajoneuvo on suorastaan vaarallinen, eli kategorian kolme ongelmia liittyy tämän ajoneuvoon, ja se saattaa aiheuttaa välitöntä vaaraa muille liikenteen harjoittajille tai kuljettajalle ja muille ihmisille, jotka tietä käyttävät. Komissio totesi, että no, tarkastaja voisi saada oikeuden varmistaa, että ajoneuvo korjataan ja siitä tulee turvallinen. Tämä pitäisi olla pakollista, mikäli on vaarallisia puutteita ajoneuvossa. Silloin näihin puutteisiin täytyy puuttua välittömästi ja tarkastaa täytyy olla valtuudet myöskin puuttua tilanteeseen ja velvoittaa liikenteen harjoittaja tai kuljettaja korjaamaan nämä ongelmat lähimmällä korjaamolla. Tarkistukset 10 11 liittyvät tähän. En nyt aio puhua tässä pidempään. Katson oikeastaan, että tämä koko asiakirja on melkoisen kiehtova. No ei ehkä niinkään Itren kannalta kuitenkaan. Nähdäkseni sähköinen tiedonvaihto on tässä kaiken ytimessä. Ja mitä enemmän tietoa vaihdetaan, sen parempi. Täten voidaan luoda yhteinen järjestelmä koko EUta varten. Kiitos. Grazie, Kiitoksia. Sitten edustaja Glante. Ja, pienen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kaarinsille. Berend Langen puolesta nyt pyydän anteeksi, koska hän ei voi olla täällä nyt kommentoimasta tätä lausuntoa. Tieliikenteen kannalta tällä on merkitystä ja myöskin sisämarkkinoiden ja liikenteenharjoittajien kannalta. Kohdassa 5 viitataan raskaisiin ajoneuvoihin tai pikemminkin henkilöautoihin kolme, tarkastus kolme, joka liittyy sähköiseen katsastustodistukseen. Tämä tämä muodollinen vaatimus, tarkistus kuusi, tehokkuuden parantaminen ja matkamittareiden peukaloinnin estäminen. Tämä on hyvä tarkistus. Seitsemän vastavuoron tunnustaminen. Tämä on erittäin järkevä tarkistus silloin, kun ajoneuvoja siirtää ensimmäisestä toiseen. ei tarvitaan vertailukelpoiset standardit. Ja sitten lopeksi artikla 3, alakohta 7 määritelmää tässä pitäisi tiukentaa ja pitäisi selväksi, että poikkeukset pätevät vain tiettyihin ajoneuvoihin. Historiset ajoneuvot, museoautot, No niitä pitäisi kohdata samalla tavalla kuin muitakin vanhoja autoja, koska niillä on suuret markkinat Euroopassa. Ja tälläkin tarvittaisiin, tälläkin se, se alalla on 25 miljardia euroa liikevaihtoa Euroopassa, joten tämä on pikku seikka, joten määritelmä täytyy saada kuntoon. Kansalliset säännöt 27 jäsenvaltiossa täytyy saada harmonisoitua. Artikla 3 kohta 9. että äh, valvonta- tai katsastukset, tätä tietysti äh, täsmentää ottamalla huomioon tähän tyyppihyväksyntäkysymys ja lisätiedot, jotka liittyvät katsastuksiin. Nämä ne tietojen pitäisi olla saatavilla myöskin korjaamoilla ja syrjimätön pääsy markkinoille ja OBD ajoneuvojen diagnostiikkakysymys. Tämä täytyy hoitaa kuntoon, jotta tasavertainen kilpailutilanne varmistuu. Artikla 5 kohta 2. M1 ja N1 luokkien ajoneuvot ja niiden katsastukset ja ympäristön normit. Tässä pitäisi pohtia teknisiä mahdollisuuksia esimerkiksi sen välttämiseksi, että matkamittarita voidaan peukaloida. Tässä pitäisi korjata tätä kohtaa vielä 6.2 artikla. Näissä katsastuksissa pitäisi varmistaa se, että kaikki toimii ainoastaan, eikä sitä, että noudatetaan tyyppihyväksyntää. Jotkut seikat ovat sellaisia OBD-puolella, että kaikki seko ei voida helposti tarkastaa ja ympäristökysymykset ja tyyppihyväksyntä hyväksyntä ja ympäristönormin ottaminen sinne mukaan. Tässäkin pitäisi täsmennyksen saada aikaan. Sitten artikla 12 kohta 1 on hyvä, että nyt ensimmäistä kertaa tässä on tiettyjä laativaatimuksia, jotka liittyvät katsastajiin ja heidän toimiensa. Jäsenvaltioiden pitäisi oikeastaan määritellä korkeammat normit kuin mitä tämän hetken tilanne on, ja katsastukseen liittyvät laatuvaatimukset pitäisi ottaa huomioon myöskin koulutuksen yhteydessä. Sitten 12.4. Näiden katsastusten vertailukelpoisuus ja laadukkuus tämän pohjalta pitäisi luoda yhteiset standardointimenettelyt, mukaan, mukaan tämän iso standardin käyttöönotto mahdollisuus. Sitten tiedonvaihto, foorumi ja syrjimättömyys kaikkien osapuolten kannalta. Tämä on hyvä seikka, artikla 18. Siinä vaaditaan sitä, että komissio antaa täytäntöönpano kertomuksen parlamentille niistä vaikutuksista, joita sisämarkkinoille ja Euroopan talouden teollisuudelle on syntynyt näistä uusista säännöistä. Sitten liite. Euroopassa on erittäin tämä päästönormi, että tämä järjestelmä on erittäin tärkeä. Siksi pitäisi katsastuksenkin olla mahdollisimman tarkka niin, että voidaan varmistaa, että ympäristönormeista on pidetty kiinni. Ja mikäli halutaan parantaa varsinkin kaupunkien ilman laatua, tämä on tärkeä. Ja pitäisi katsastustenkin yhteydessä ottaa nämä seikat, ympäristöseikat huomioon. Sitten viimeinen seikka, kohta kuusi, tämä koskee raskaampia ajoneuvoja. Siihen pitää, niin pätee oikeastaan samat asiat kuin henkilöautoihin. Herra Karens, mietit luonnoksessanne. Toivoisin, että voisitte ottaa huomioon sekä, jonka te mainitsittekin jo, nimittäin sen, että turvallisuus, turvallisuuden varmistaminen kauttakulku maissa saataisiin kuntoon. Ja kuulisin mielelläni myöskin teidän näkemyksenne ja minun kommentteihini. Grazie, collega Glante. La parola Kiitoksia, herra Glante. Ja sitten herra Kramer. Ja, Kiitos, puheenjohtaja. Periaatteessa voin yhtyä edelliseen puhujaan. Olen pitkä tähän kanssa samaa että kiittää sen esittelijä hänen eh- ehdotuksestaan. Voin yhtyä kaikkiin näkemyksiinsä, mutta toivoisin kuitenkin voivani sanoa, että teollisuusvaliokunnassa nyt meidän täytyy ottaa mietintöön tai on mukaan sellaisia seikkoja, jotka tai ei pitäisi ottaa mukaan sellaisia seikkoja, jotka kuuluvat oikeastaan liikennevaliokunnan toimivaltuuksiin. Nähdäkseni aivan oikein ja kohtuullista pyrkiä tähän tavoitteeseen, että liikenteen turvallisuus paranee. Euroopassa meidän täytyy tarkastella tilannetta ja katsoa, miten nämä ehdotut toimet kulkevat käsikädessä tavoitteiden kanssa teollisuusvaliokunnassa. Lausunnossa pitäisi pohtia sitäkin, onko ylipäänsä tarpeellista ottaa vanhemmata ajoneuvoa näiden vuotuisten tarkastusten takaa katsastusten kohteeksi. Minun omassa jäsenvaltiossa, jäsenvaltiossani pohditaan juuri tätä seikkaa tänä päivänä ei ole riittävää tieteellistä näyttöä sen pohjaksi, että voitaisiin päättää, missä määrin turvallisuuteen, tieliikenteen turvallisuuteen vaikuttaa se, että tehdään enemmän näitä teknisiä tarkastuksia ja katsastuksia. Minun omassa kotimaassani voisi hyvinkin kuvitella, että tilanne on suurin sama kuin muissa jäsenvaltioissa. Alle yksi prosentti annottamuksesta johtuu teknisistä puutteista, joten herää kysymys, luodaanko tässä vain liikaa byrokratiaa mikäli vaaditaan, että vanhemmatkaan ajoneuvo täytyy joka ikinen vuosi katsastaa. Haluaisin tukea ajatusta, joka liittyy tietojen vaihtoon ja tietoon pääsyyn. Kaikilla asianomaisilla täytyy olla mahdollisuus tarkistaa tietojen paikkaansa pitävyys Silloin kun tämä vaikuttaa tieliikenteen turvallisuuteen, kollega Klantti juuri totesi, että katsastuspisteiden ei pitäisi tarkastaa pelkästään sitä kun ajoneuvo hyväksyntää säännöksiä, vaan pikemminkin keskipisteeseen pitäisi asoittaa se, toimiiko ajo neuvo kunnollisella tavalla ja onko se turvallinen liikenne, liikenteessä. Tätä kohtaa mietinnössä pitää lausunnossa vahvistaa. Meidän pitäisi varmistaa tai tehdä kaikki, että voisimme varmistaa se, että tieliikenneasetus ja tieliikenneoikeus, jota jäsenvaltiossa on, suojataan niin, että parlamentin lausunto ei puutu jäsenvaltioiden lainsäädäntöön silloin, kun on kyse siitä, voidaanko ajoneuvo poistaa liikenteestä puutteiden vuoksi. Tämä pitäisi olla jäsenvaltioiden päätettävissä jatkossakin. Markkinat hoitavat itsekin joitakin asioita automaattisesti. Etelä-eurooppalainen tarkastaja, joka tarkastelee suurta rekkaa, joka on peräisin minun jäsenvaltiostani, saattaa olla Sellaisessa tilanteessa hän on vain kerran aikaisemmin tehnyt tällaisen teknisen katsastuksen tällaiselle ajoneuvolle. ei välttämättä ole riittävästi kokemusta sen vuoksi. Meidän pitäisi ottaa myöskin markkinat huomioon ja tarkastella, että tällä asetuksella tai ehdotuksella on todellakin myönteistä vaikutusta markkinoihin. Ja sitten liikennevaliokunnan asia, jonka on kuitenkin mainittu täälläkin. Nähdäkseni meidän pitäisi nyt välttämättä ryhtyä laajentamaan tätä koskemaan myöskin moottoripyöriä Tietystikin tätä voidaan pohtia sitä, missä määrin tekin se turvan että ja ajokuntoisuus, ajokuntoisuuden tarkastukset vähentäisivät onnettomuusriskiä. Minun nähdäkseni nyt pitäisi saada kuitenkin tieteellistä näyttöä ja tutkimusta päätösten pohjaksi ja pohtia, onko ylipäänsä tarpeellista tätä asetusta, joka koskee katsastuksia, laajentaa siten, että velvoitteeksi tulisi myöskin näiden muiden ajoneuvojen tarkastaminen. Tämä olisi vain lisää byrokratiaa ja eikä tämä välttämättä lisäisi tieliikenteen turvallisuutta, joten kaiken kaikkiaan minä tuen tätä lausuntoa. Joitakin tarkistuksia tulen kyllä tekemään, täydentäviä sellaisia, ei niinkään sellaisia, jotka ovat ristiriidassa esittelijän ajatusten kanssa. Joten uskon, että loppujen lopuksi saamme erittäin hyvän lausunnon aikaan valiokuntamme nimissä. Grazie. Kiitos, herra Kramer. Sitten herra Brodi. Ringrazio innanzitutto. Kiitoksia ensin tietenkin esittelijälle hänen puheenvuorostaan. Minä haluaisin nyt korostaa vain sitä, miten ikään kuin ennen kaikkea meidän pitäisi, miten meidän pitäisi myös esimerkiksi jarrutusjärjestelmiä pyrkiä tarkastamaan ja katsastamaan, koska joka tapauksessa, kuten täällä totet, niin jarrutuksessa varsinkin, jos on peräkärrykin, kun sitäkin pitäisi jarruttaa. Eli saataisiin aikaan tiettyä vakautta koko ajoneuvolle peräkerran mukaan lukien. Siksi minä uskoisin, että tässä olisi syytä huomioida myös jonkinlaisia merkintäjärjestelmiä, siis ajoneuvon takaosassa, niin että voitaisiin varoittaa siitä, että on ongelma niin myös näin voitaisiin ajonopeuksia panna, jos on peräajoneuvon mukana. Eli tämä pitäisi jotenkin käytännössäkin pystyä katsastamaan. Grazie, kollega Prodi. La parola. Kiitos, edustaja Prodi. Edustaja Menin. Enää. Enää. Pardon, excusez-moi, madame. Anteeksi Rauha, en. Tämä on hyvään suuntaan menevä mietintö, mutta kyllä se vielä ansaitsee pientä parannusta, ainakin keskeisten tietojen kohdalta, jos meillä on tämä tekninen tai katsastus tietoteknisesti tai paperilla, niin se on ihan välttämättömyys ilman minkäänlaista asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on usean otteeseen katsastettu, niin ei ole mitään mahdollista, mahdollista tarkistaa todellisia tietoja jos vaihdetaan näitä keskeisiä osia auton turvallisuuden kannalta, niin tehän tiedätte, että tänä päivänä vaihtoosien tarjoaminen väärennettyjen vaihtoosien liikennöinti on toinen katastrofi Euroopan unionin maaperällä. On todella keskeistä, että nämä osat, jotka ovat vaihdettuja, jotka voivat olla turvallisuuden kannalta hankalia tai varallisia, ne pitäisi mainita tässä katsastuspaperissa. Samalla tavoin on todella välttämätöntä säilyttää tiukat sanktiot niitä kohtaan, jotka harjoittavat tätä väärennyskauppaa. Ei tämä tietenkään korjaa kaikkia, mutta ne, jotka huiputtavat ja petkuttavat, heidän tulee tietää, että silloin kun he huiputtavat, he joutuvat sanktioiden kohteeksi ja niiden pitää olla todella kovia. Voisimmeko ehkä ka- tarkastella kahta kohtaa, että tässä nyt otettu edelle on sanottu juridinen perusta. Jokaisen ajoneuvon kuljettajan pitää valvoa tai olla vastuussa siitä, että hänen käyttämänsä auto on hyvässä kunnossa. Peruste tarkoittaa sitä, että kuljettaja on vastuullinen ajoneuvon teknisestä kunnosta. Minä asun Kaleen kaupungissa Englantia vastapäätä, jossa siellä kulkee lähän noin pari miljoonaa rekka-autoa vuositoimina tarkoitan, että ne, jotka ja ovat kuukausien ajan kaleissa sen takia, että ovat juuttuneet sinne, että heidän ajoneuvonsa eivät ole asiallisessa kunnossa. Ja silloin he kyllä menettävät työnsä, oli sitten kyse kuljettajasta ja työnantajasta, joka huomaa tämän tilanne. Kyllä tässä ollaan aika tietoisia. Jos ajoneuvoa ei ole huolettu ja ylläpidetty, niin omistajan täytyy ensin järjestää tämä työ kuljettaja voidaan, kuljettaja voidaan syyttää tosta, mutta ensisijainen vastuu on kuitenkin ajoneuvon omistajalla. Kun taas tämä viimeinen elementti, anteeksi, jonka haluan tuoda esille, kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä. En halua tehdä tässä mitään loppupäätelmää, epilogia, mutta haluaisin, että komissio tekisi pikku matkan Kaleen kaupunkiin todella näkisi konkreettisesti nämä <clears throat> rekkautot, jotka me kulkevat kanalin alitse meriteitse. Kyllä siellä ei, ei tarvitse paljon tehdä voidakseen todeta, että ajoneuvot, mitkä ajoneuvot ovat hyvässä kunnossa ja mitkä eivät. En sano sen enempää, en kerro näiden ajoneuvon alkuperää, mistä ne tulee, mutta todella kannattaisi tulla paikan päälle Kalen kaupunkiin katsomaan, kuinka pahassa jamassa tilanne toisinaan voi olla. Grazie. Kiitos. Kiitos. Komissio, haluatteko lausua jotain? Thank you. <coughs> Thank you. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta ja onnittelut valiokunnallenne ja totta kai myös lausunnon laatijalle tässä hyvin teknisessä aiheessa. Toden totta joskus aika paljon tunteita herättävääkin aihe vaan me olemme pyrkineet komissio ilman tunteita käsittelemään sitä. Monia tekijöitä, jotka ovat tyypillistä lisäarvoa, jos ajatellaan myös teidänkin valiokuntaanne teollisia asioita. Kaiken kaikkiaan voimme kyllä tukea tätä ja käsittääksemme kaikki valmistelijan ehdottomat tarkistukset kyllä ansaitsevat meidänkin tukeemme joissakin tapauksissa. Tietenkin kun valmistelijanne painostaa kovasti myös, että saadaan aikaan tehokkaita tietotekniikkavälineitä, niin etenisimme hiukkasen varovaisemmin joissakin kysymyksissä, mitä hän on esittänyt. Esimerkiksi, että käytettäisiin sähköistä tietovaihtoa, yhteinen alusta ja samat, jota kesken, niin se nyt ei vielä ole toimintakykyinen ihan. Eli kyllä täytyy nyt sekin ymmärtää tekstissä, että kaikkea ei ole vielä saatu kuntoon. Kaiken kaikkiaan voimme kuitenkin kaikkia niitä ehdotuksia tukea, joita täällä on tehty. Ja mitä sitten tuli täällä keskustelussa esille pari minuuttia sitten? Niin, toden totta. Meidän täytyy vielä jotenkin miettiä myös museoajoneuvojen määritelmä. Tiedämme kyllä tämän ja kovasti Tranvaliuskunnan jäsentenkin kanssa olemme tätä miettineet. Ja sitten katsastusten pätevyys tai katsastajien pätevyys. Täällähän on myös esitetty, että tätä pitäisi vielä vahvistaa, varsinkin niin, että sinne tulisi mukaan myös tietyt standardit, esimerkiksi ISO-standardit. Tässäkin voimme vain todeta olevamme samaa mieltä tällaisen ehdotuksen kanssa. Miten sitten edelleen voitaisiin vahvistaa myös omistajan vastuuta Kaleesta tuleva jäsenenä otti tämän esille. Kyllä se tekstissä jo on, mutta kyllä se meille passaa ihan hyvin, jos haluatte, että sitä vielä vahvistettaisiin entisestään. Todellakin se on tärkeä seikka. Muuten, tähän liittyen, olisin kyllä halunnut valmistelijan tunnustamaan sen, että kun on kyse matkamittarin peukaloinnista, niin kyllä olisi selvästi tuotava esille se, että olisi myös selviä seuraamuksia. Eli tämä nyt on heikentynyt ehkä tekstissä jotenkin, eli että miettikääpä tätä. Me haluaisimme sinne selvästi vahvempaa kielenkäyttöä, koska se on yksi näistä monista tekijöistä, jotka ovat saattaneet tietyt ajoneuvot vaaratilanteisiin teillä. Sitten pari seikkaa vielä, jotka tulivat esille puheenvuoroissa. Meillä on ihan selvää näyttöä olemassa kahdestakin seikasta, jotka eivät sinällään liity meidän pyrkimykseemme ruveta mutkistamaan järjestelmää turhan päiten. Mutta ihan selvä objektiivista näyttöä on olemassa ylen kyllin, että kaikki ajoneuvot voivat olla monenkin onnettomuuden lähde. Tässä on ihan selvä korrelaatio olemassa, jopa eksponentiaalisessakin suhteessa, kun ajatellaan onnettomuuksien määrää suhteessa ajoneuvon ikään. Rouva puheenjohtaja, siksi me esitimmekin, että yli kuuden vuoden ylimenevät ajoneuvot, tai olkoon seitsemän vuotta, niin sitten ei välttämättä olisi, sen jälkeen olisi velvoitettu vähintään – kerran vuodessa olisi kunnon katsastus. Tämä koskee myös muita kaksipyöräisiä ajoneuvoja. Moottoripyörät ovat yhä mutkikkaampia ja luottavat yhä enemmän uuteen tekniikkaan, kuten ihan normaalissakin ajoneuvoissa. Siksi mielestäni, kun ajatellaan, mitä näyttöä on tullut selvityksistä ja onnettomuuksien tutkinnasta, niin kyllä kaikki osoittaa siihen suuntaan, että vuotuiset katsastukset eri luonteiset, mutta kuitenkin vuotuiset katsastukset ovat ehdottoman välttämättömiä, että me voisimme kohentaa tieturvallisuutta kaikkien iloksi. Eli tähän lopetan minä. Me vain annamme tukemme ehdottomasti aika monellekin tarkistukselle. Moni niistä merkittävästi kohentaa tekstiä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Sitten loppusanat edustaja Kaarins. Kiitoksia paljon. Kiitoksia näistä kommenteista. Ja nyt ilomielin odottamaan näitä konkreettisia tarkistuksia. Vaikuttaa siltä, että olemme pitkälti samansuuntaisia ajatuksissamme. Jolkin poliittisilla ryhmillä on ehkä hieman voimakkaampia näkemyksiä joissakin kohdin kuin muilla, tai ehkä tämä riippuu jäsenvaltiostakin, mutta nyt vaikuttaa hyvältä tämä tilanne. Meidän valiokuntamme pystyy myötä vaikuttamaan asioiden kulkuun ja voimme antaa oman panoksemme. Minulla on muutama kysymys kuitenkin komission edustajalle. Komission edustaja mainitsi, että nyt pitäisi suhtautua varovaisesti tähän tietotekniseen foorumin jäsenvaltioiden tiedon välityksen parantamiseksi. Mikäli tämä ei toimi kunnolla, meidän pitäisi tämä mainita meidän lausunnossamme. Mikäli parlamentti ei tässä pyri painostamaan asian kuntoon saattamiseksi, niin kuka sitten painostaisi? Tämä on oikeastaan tärkeä elementti, jonka haluan pitää kyllä mukana tässä mietinnössäni, tällä lausunnossani. Sitten nämä sanktiot, tarkistus 9, kohta 19, olla kohta 2, nämä seuraamukset siellä mainitaan nämä katsastukset, määräaikaiskatsastukset ja näihin liittyvä lainsäädäntö. Tämä on tietystikin filosofinen kysymys. Voimme estää matkan mittareiden peukaloinnin ryhtymällä ankarin rangaistuksiin, mikäli peukalointi on tapahtunut, mutta historiallisesti, mikäli tarkastelemme mantereemme menneisyyttä, tiukat rangaistukset eivät aina estä ihmisiä toimimasta epäkelvolla tavalla. Ehkä parempi tapa olisi tehdä käytännössä mahdolliseksi, mahdottomaksi onnistua tässä peukaloidessa, mikäli on tietoa matkamittareiden lukemista. Silloin joku, mikäli joku peukaloi mittaria, niin hän näyttää naurettavalta, koska tällä toisella onkin jo parempaa tietoa oikeista lukemista, joten valiokunnan pitäisi kitkeä tämä ongelma juuriltaan, koska tiedon välittäminen tekee matkamittareiden peukaloidesta turhaa touhua. Mitä sitten tulee puolestaan omisten vastuuseen versus kuljettajan vastuuseen? Tämä on erittäin validi asian kuuluva huomautus, kummallakin oma vastuunsa, mutta loppujen lopuksi kuljettaja on se, joka aiheuttaa onnettomuuden ei-omistaja. Meidän täytyy kehittää tähän oikea sanamuoto, mutta olen kyllä samaa mieltä siitä, että, että tämä täytyy saattaa kuntoon tämäkin juttu. Kiitos. No niin, muistuttaisin vielä, että määräaika tarkistusten järjestämisellä 11. 21. maaliskuuta puolelta päivin, sitten 11. huhtikuuta, 25. huhtikuuta niitä tarkastelua varten ja sitten äänestyskin ja äänestys täysistunnossa todennäköisesti heinäkuussa. Sitten menee seuraavaan kohtaan esityslistalla. Edustaja Toija, olkaa hyvä. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on nyt ilo esitellä tämä valiokuntaloitteinen mietintö, joka totta kai liittyy liittyy myös tiettyihin rajoituksiin, joka meillä on tekstimäärässä. Eli tämä on aika ylimalkainen ja tässä on otettu vain kaikkein Mutta varmasti kollegojen ja minunkin työni myötä, kun tarkistukset tulee, voimme ehkä tähän panna koko kirjo eri tekijöitä, jotta tämä aihe kyllä edellyttää, koska tähän täytyy myös toimielimissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota, varsinkin tässä valiokunnassa. No otetaan jotain hiukan tausta ensinnäkin esille. Ennen kaikkea meillä on päätöslauselma olemassa, joka parlamentti hyväksyi noin vuosi sitten suurella enemmistöllä. Ja se liittyy siihen työhön, jota komissio on tehnyt sisämarkkinoiden yhteydessä, myös kertomukseen, mietintöön, jossa olin itsekin esittelee, se liittyy sosiaaliseen talouteen ja niihin toimiin, joita on sosiaalisessa taloudessa, ei pelkästään osuuskunnat, vaan sosiaaliset yritykset, kaikki voittoa tavoittelematon sektori, yhteisvastuulliset yritykset, kaikki siis ne toimijat, jotka ovat tavallaan tässä taloudellisen toiminnan kyljessä, tuottavan talouden kyljessä, mutta yhtä lailla tämä liittyy työmarkkinoihin ja sosiaalisen puoleen. Ne ovat usein kyllä yrityksiä, mutta ei erityislaatuisia yrityksiä, joten tarkoitus on toisenlainen. Se saattaa liittyä esimerkiksi työn antamiseen, eli työpaikkojen luomiseen. Ja sen niiden tarkoituksena saattaa olla myös yhteisvastuullisuus, solidaarisuus, vastavuoroisuus. Siis siinä pyritään tavallaan saattamaan yhteen solidaarisuutta ja pääoman käyttämisen välineitä, siis ne, jotka yleensä liittyvät taloudellisiin yrityksiin. Eli, ja täytyy nyt tunnustaa, että se on kyllä mahdollista. Voidaan, voidaan taloutta harjoittaa, yrityksiä johtaa, vaikka siellä on taustalla kuitenkin muita sosiaalisen talouden periaatteita. Tämä mietintö mielestäni voisi olla hyvä lähtökohta parlamentissa, koska se on johtanut myös esityksiin, joita Barnier teki, ja me olemme niitä myös tukeneet, sosiaalinen yrittäjyys muun muassa, on muitakin säädöksiä, joita on tullut näitä yrityksiä varten, ne hyvinvointiin, sen ylläpitämiseen, ja sitten totta kai Barnier on antanut myös pontta omissa esityksissään, niitä on tullut myös parlamenttiin, ja tavallaan tässä on myös tiettyä uutta ulottuvuutta siitä Oh, kyllä puhutaan paljon sitä sosiaalisesta taloudesta, mutta komissio ei juurikaan ole tehnyt esityksessä varmaan niin kuin parlamenttikaan. Tämän mietinnän myötä, siis tämähän liittyy erityisesti meidän valiokuntamme aihealueeseen, niin tässä halutaan komissionkin kiinnittävän huomiota tähän enemmän. Ja toivottavasti annetaan sen osviittaa myös komissiolle niin, että saadaan aika konkreettisempaa. Ei puhuta vain yleisemmin tästä vaan että loppujen lopuksi minä ja kollegat varmasti tarkistuksissaan peräänkuuluttavat sitä, että voitaisiin uusia ehdotuksia ja välineitä tarjota osuuskuntia varten. Mitä uutta pitäisi tehdä myös komission puolella tässä mielessä? No niin, sitten menekseni tähän mietintöön. Tässä ovat siis kyseessä ennen kaikkea osuuskunnat, sen tyyppiset yritykset ja niiden rooli nimenomaan teollisuuskriisissä. Eli siis hyvin tarkasti rajattu aihe. Kyse on teollisuusyritykset, jotka tarvitsevat palveluita, siis tuottavat toki jotain, ei kuitenkaan sosiaalisella puolella, kuten monet sosiaaliset yritykset, vaan osuuskunnat siis tulevat tässä kyseessä, jotka jotain tuottavat tuotteita. Ja varsinkin kriisin aikana niillä voi olla oman roolinsa tässä tuotannon kriisissä. Ehkä se on Onko se siis mahdollisuus vai ongelma? Totta kai se on mahdollisuus. Tämän osoittaa osuuskuntien suuri määräkin. Tässä on numerotietyäkin annettu esityksessämme. Totean vain, että tällaisia tuotteita ja palveluita tarjoavia osuuskuntia on kaiken kaikki, niiden osuus on 5 prosenttia meidän PKTstä, ei mitenkään vähäinen merkitykseltään siis. Kahdesta syystä tähän on kiinnitetty huomiota. Ensinnäkin siitä syystä, että osuuskunnat, kuten muutkin vastaavat yritykset, joilla on sosiaalisempi luonne tuotannossaan, niin osuuskunnatkin ovat olleet aika vastustuskykyisiä kriisin päivinä. Tiedot osoittavat, että työllisyys on säilynyt niissä, tasokin näissä osuuskunnissa on päinvastoin kasvamaan päin, Eli kaiken kaikkiaan osuuskunnat kriisin aikonakin ovat pystyneet menemään vastatuuleen. Ja kun ne ovat alueellisestikin juurtuneet, niin ne ovat sitäkin kautta vielä vahvempia, kun ajatellaan myös niiden tarkoitusperää ylipäätään. Niin, että siellä tavallaan on pantu työllisyys etusijalle eikä ruveta erottamaan ihmisiä. No on muitakin mielenkiintoisia tietoja selvitysten pohjalta. Yksi selvitys on todennut, että nimenomaan näitä syntyy myös kriisin aikoina. Eivät pelkästään kestä paremmin kriisiä, vaan niiden määrän kasvu on korkeampi kriisin aikoina, eikä niinkään kukoistusaikoina. Usein tämä, kun ajatellaan, että on naisten ja nuorten yrityksissä paljon ongelmia, niin Nimenomaan vaikeudet johtavat kekseliäisyyteen. Ne täytyy löytää uusia keinoja muotoja, kun perinteiset pk-yritykset puolestaan ovat kriisissä. Eli ehkä tätäkin on hyvä pitää mielessä. Ja sitten kolmas tärkeä kysymys on se, että osuuskunnat voivat olla myös yrityksille hyvä muodonmuutos, jos ne ovat vähän kuihtumassa, kun ajatellaan perinteistä omistusta, tai jos johto on kriisissä, on yrityksiä, joissa on hyviä tuotteita toki, hy- hyviä, hyvää myyntiäkin, mutta muuta kriisiä. Ehkä tämä olisi konkurssilla vaihtoehto, eli investoidaan toisella tapaa osuuskuntamuotoon. TEL-selvityksistä on Italiassakin nähty, siis minun maassani, tosin Saksassa ja Ranskassakin. Ja minä olen yllätyksellä pannut merkiksi, että jopa Tanskassa ja muissakin maissa, siis yllätyksenä siitä syystä, että en sitä tiennyt, muut ehkä sen tunsivat, mutta minä en sitä tiennyt, niin sielläkin osuuskunta muiden muotojen rinnalla, jos yrityksen johto esimerkiksi ottaa yrityksen haltuunsa ja siellä saattaa olla muita osakkeenomistajia, niin se on myös todellakin ollut monesti vaihtoehto konkurssille. Tästä on monia esimerkkejä. Eli se on yksi vaihtoehto. Koskapa meidän parlamenttimme nimenomaan teollistumisen yhteydessä sanonut, että ensinnäkin pitäisi miettiä yritysten rakenteen muutoksia, niin ehkä tässä olisi yksi vaihtoehto myös. Täällä on jotakin esityksiä, mutta vaikuttaa siltä, että olen tässä jo ylittänyt oman aikani. Kyllä, kyllä. Eikö? Tässä on yli seitsemän minuuttia menty, tässä unohdettiin vähän kellon käynnistäminen. Ei, kun ihan nopeasti vielä tästä tähän, puhuin tässä, no, mikä merkitys tällä teemalla ylipäätään on. S mutta sitten mitä tässä tulee, mitä pitäisi tehdä, eli kaikkein tärkein. Esimerkiksi tarvitaan rahoituksen välineitä, niin että voitaisiin tukea eri tavoin. EU voisi ehkä antaa oman momenttinsa tai olisi koehankkeita, mutta jotain hyviä keinoja tarvitaan, tarjo- että voitaisiin tarjota pääomaa tai ainakin taata pääoma näille kokemuksille. Ja katsotaan sitten, mitä voitaisiin tehdä, kun tarkistuksiakin tulee, niin voidaan sitten tätä osaa vielä käsitellä enemmän. Kiitos edustaja Toi ja sitten kolme minuuttia Kanchan. Kiitos puheenjohtaja mielestäni se, mitä täällä juuri totesi Patricia, sisälly oikeastaan kaiken, varsinkin näinä kriisin päivinä. Minä kovin mieluusti halusin, että parlamentti ja valiokunta kiinnittäisi enemmän huomiota tähän. No niin, minä voin tukea sitä, mitä täällä todetteekin, mutta ehkä voisin vielä lisätä tätä jotain. Eli missä on syytä olla valppaana. Nimittäin tiettyjä muotoiluja, joita voisin kyllä tukea, mutta että voitaisiin vielä kannustaa enemmän, että tällainen yhteistyö yritysalallakin etenisi niin, että siinä yritys ja työ jotenkin saatettaisiin yhteen. Katsotaan, mitä me voisimme vielä tässä miettiä, varsinkin näinä päivinä ja lähiaikoina varsinkin, koska tässä mennään siihen suuntaan. Mutta täällä on yksi kohta, jossa on syytä olla tarkkana. Toimia siten, että tämä järjestelmä ei sitten myllerrä niitä, jotka liittyvät yrityssääntöihin. Minulla on sellainen pelko vähän, että tässä on tavallaan piilotettu sosiaalisen talouteen ja osuuskuntaliikkeeseenkin sellaista, joka saattaa muuttaa sitä, joka liittyy yritysten kilpailukykyyn. Ei tämä nyt ole pelkkä pelkokaan. Lähes sellaista on jo tapahtunutkin aikaisemmin. Mutta ei se nyt tarkoita ollenkaan sitä, että emme voisi aivan myönteisen hengessä tätä poliittisesti arvioida kuitenkin. Eli suunta on oikea. Minä uskon, että jousto ja mitä pitkä perinteitä meillä on osuuskunta-alalla, niin sitä myöden voidaan luoda hyvät edellytykset sen välttämiseksi, ettei tule vakavia ongelmia tässä vielä jälkeenkin päin ajatellen työtä ja työpaikkoja. Minä uskon, että kun yhdistetään yritys ja työ tai työ ja yrittäjä, niin sitä kautta saadaan varmasti myös sosiaalista osuuskuntatoimintaa. Ja tässäkin on tekstistä esimerkkiä siitä, ja nyt täytyy nyt vain yhdessä tehdä työtä, että päästään myönteiseen suuntaan, että saadaan sitten sellainen lopputulos, josta löytyy myös vastauksia eri yrityksille, jotka ovat kovin suurissa vaikeuksissa, kuten täällä jo kuultiin. Kiitos. Grazie, kollega Kanchan. Kiitos, edustaja Kanchan. Proodi, kolme minuuttia. Grazie, signor Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin minäkin kiittää Patricia Toia, tästä asiakirjasta. Minä olen kovasti samaa mieltä tästä huomiosta, jota meidän täytyy osoittaa tälle, varsinkin näinä aikoina, kun vihdoinkin paljon tarkemmalla korvalla kuunnellaan myös yhteiskuntavastuusta yrityksissä. On kyse yrityksistä, jotka ovat nimenomaan henkilöihin perustuvia, ei pääomaan perustuvia yrityksiä. Eli todellakin ne varmasti pystyisivät osoittamaan vielä suoremmin tätä herkkyyttä ajatellen yhteiskunnan yhteistä hyvää. Eli tämä on tärkeää. Tässä on kyllä yrityksessä ollut heikko kohta, siis tämä pääoman keskittyminen. Minä uskon, ennen kaikkea pitäisi vastuullistaa myös osuuskunta yrityksiä. Varmasti tässä olisi myös lähentymisen varaa, kun ajatellaan Italiassa syntyneitä yrityksiä, Siinä on ollut ehkä myös kytköksiä politiikkaan. Eli erilaisia järjestäytymismuotoja on olemassa. Tässä on enemmän mahdollisuuksia niin, että nämä olisivat itse vastuussa myös niin, että kaikki se, mitä nämä yritykset tekevät, että sitä myös johdetaan näiden yleisten periaatteiden pohjalta. Eli tämä liittyy todellakin yritysten yhteiskuntavastuuseen, niin että se olisi osa näitä organisaatioita ja silloin se olisi myös koko yhteiskunnan hyväksi. Kiitos kollega Brode. Sitten komissio, jos sieltä nyt joku on, olkaa hyvä. Thank you, President. My name is... Olen Joka Jamiminis, olen äh, yrityspääosastolta komissiosta. Toimin yksikössä, joka käsittelee sosiaalista taloutta ja erityisestikin osuuskuntatoimintaa. Tuo yksikö on toiminut jo 20 vuoden ajan. Viimeiset 10 vuotta meidän uskoaksemme olemme onnistuneet kehittämään sellaista politiikkaa, joka tänä päivänä antaa tietyt takuut osuuskuntatoiminnalle ja luo tasavertaiset kilpailuolosuhteet silloin, kun niitä verrataan perinteisiin pääomayrityksiin. Rova Tojan mietintö pitää sisällään kaikki ne osa-alueet, joilla kenties vielä on varaa tehdä ajat, ehdotuksia uusiksi ajatuksiksi. Käsittääkseni Nämä huomiota kohdistuvat lähinnä jäsenvaltioihin. Tietystikin komissio on valmis auttamaan tällaisten toimien täytäntöönpanossa. Olemme iloisia siitä, että Euroopan parlamentti on valmis ja halukas auttamaan meitä tässä työssämme moraalisellakin tasolla, kun me pistämme täytäntöön näitä toimia. Ilomielin teemme yhteistyötä rouva Toijan kanssa – näiden eri ajatusten eteenpäin viemiseksi. Kiitos. Grazie. Allora, ricordo che... Kiitoksesta muistuttaisin vielä, että määräaika tarkistut jättämiselle. Ei kun anteeksi. Kollega Toija nyt vielä. Sarò brevissima per dire. Ihan lyhykäisesti toteaisin vain, että kiitos kollegoille, jotka nyt tänään puhuivat, myös kaikille muillekin, jotka varmasti varjoesittelijätkin esimerkiksi osallistuvat ja vielä rikastuttavat tätä Totta kai se sitä vielä tarvitseekin, kun ajatellaan kaikkia niitä esityksiä, joita ehkä tulee. Ja sanoisin, että varmasti komission kanssa vielä tehdä yhteistyötä, mutta pyytäisin, että komissio vielä enemmän rakenteita vahvistaisi. No, tähänkin mennessä on tehty jo paljon, mutta tätä täytyy myös täytäntöön panna. Niin, että tästä tulisi todella osa myös yritysten teollisuuspolitiikkaa, siis ainakin yksi osa. Ja totta kai tämä on myös yksi panos tähän yrittäjyyteen ja teollisuuteen ja työhön totta kai myös, siis työllisyyteen Euroopassa. Teemme yhteistyötä ja totta kai täytyy vähän vaatia vähän enemmän vielä komissioltakin. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt tämäkin keskustelu päättyy tähän ja sitten määräaikatarkistuksen jättämiselle on 25. maaliskuuta puolelta päivin äänestys täällä 25. huhtikuuta ja täysistunnossa todennäköisesti kesäkuussa 2013. No niin. Eli tämä kohta hoidettiin sillä. Sitten seuraavaksi 70 artikla 4 kohdan nojalla työjärjestyksessä meillä on lyhyt raportointi meneillään olevista kolmikantaneuvotteluista. Ensinnä puheenvuoron saa Kreutzmann, viisi minuuttia. Tähän kiertotilanteesta. Ja, thank you very much, uh, madam. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja. Kävimme kolmikantaneuvotteluita tammikuun 29. päivä ja keskustelimme erinäisistä seikoista. Ensinnäkin budjettivarojen jakamisesta – Euroopan parlamentti ehdotti 60 prosenttia, neuvosto 55, joten näkemys on hyvin lähellä. Ero ei ole suuren suuri. Uskon, että ratkaisu löytyy. Ongelma, liittyy hallinnolliseen taakkaan, on suurempi ongelma. Tämä hallinnolliset menot neuvosto on puhunut hallinnollisesta ja tavanomaisesta taakasta. Tämä on su- suuri ongelma vihreille koska sanotaan tätä sääntelytaakka on se, jonka lainsäätäjä aiheuttaa. Ja nyt me keskustelemme siitä, pitäisikö tämä laittaa mukaan vai ei. Uskon, että hyvä ratkaisu tähänkin löytyy. Erittäin tärkeä on meille lainattakuu fasiliteetti ja horisontti 2020 ohjelma. Neuvosto ja parlamentin on suurin piirtein sama. Tästä halutaan varmistaa, että horisontti 2020 tavoitteet ovat samat kuin Kosman pyrkimykset. Siksi loppu tässä jo hämöttää. En tiedä, mikä tulos loppujen lopuksi tästä tulee. Neuvosto katsoi, että Kosme ja Horisontti 2020 ohjelman välillä saattaa olla päällekkäisyyttä ja että tämä lisäisi hallinnosta taakkaa. Telekohdusta säädöksistä ja komitologista sitten toimijat katsoivat, että tämä on hyvin herkkä kysymys ja saattaa olla tarpeellista ratkaista tämä poliittisella tasolla. Sitten kohderyhmät, erityiskohderyhmät, parlamentin on tässä komission ehdotusta. Neuvosto on poistanut tämän maininnan alakohdasta tai kappalasta 11 ja erityistavoitteiden kohdalla viitannut vain näihin matkailusta on yhteisymmärrys. Turismatkailu koskeva asetus halutaan ajantasaistaa kaksi toiminta katsoivat, että näkemykset eivät ole, eivät ole niinkään kaukana toisistaan. Olen pistänyt täytäntöön taikka teknisessä työryhmässä asioita. Työryhmä parallaankin tekee työtä ja valmistaa seuraavaa neuvottelua 9.4. Ongelma on se, että sitten kun tekninen ryhmä on tehnyt työnsä, saattaa olla tämän jälkeen ilmenevillä viivettä yhdeksänteen päivän huhtikuuta mennessä. Taikka saattaa syntyä viivettä, mikäli tekninen ryhmä ei saa työtään valmiiksi ennen 9.4. Kosmesta olen luottavaisin mielin sen suhteen, että ratkaisu löytyy komission ja neuvoston kanssa. Kiitos edustaja Kreutzmann tästä raportista ja sitten Glant joka korvaa Kalfinin, ja tämä liittyy puolestaan julkisen sektorin tietojen käyttöön ja neuvotteluihin niitä tiimoilta. Kiitos, minä olen täällä useamminkin kollegan tuuraajana, mutta ei siinä mitään tehtävä mielelläni. Ivalo Kalfinin nimissä totesin, että neuvottelut alkoivat viime joulukuussa silläkin kun hyväksyttiin mietintö teollisuusvaliokunnassa. Ensimmäinen muodollinen virallinen kokous järjestettiin Kyproksen puheenjohtajakaudella, mukana myöskin Connect-pääosasta. Kolmikantaneuvotteluissa on keskusteltu tästä direktiivistä mukana 17. tammikuuta ja 18. helmikuuta. Seuraava kolmikantaneuvottelu on määrä järjestää 25. toukokuuta sillä pyritään poliittisella tasolla saada saman aikaan sopimus ja tekstin tärkeimmistä osista. Ongelmia liittyy vielä artiklan 6 maksujen perimiseen ja artiklan 4 puolettoman elimen artikla 11 muut järjestelyt parlamentin kantaa tukevat kaikki poliittiset ryhmät, jotka ovat osallistuneet